Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy, Panie i Panowie, e, witam wszystkich Państwa. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, toivotan teidät tervetulleeksi tänne parlamentin täysistuntoon kesätauon jälkeen. Toivottavasti olette voineet rentoutua. Vaikkakin nämä lomat olivat hiukan toisenlaiset kuin aikaisemmin, sillä kesätauon aikana tietenkin seurasimme kansainvälisiä tapahtumia sekä Euroopassa että Euroopan unionin ulkopuolella. Talous